Sen mukaisesti puheenjohtajakokous on kertonut minulle, että IMKO-valiokunnan pyyntöä ei ole vastustettu puheenjohtajakokouksessa, jos mikään poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä ei vastusta tätä pyyntöä. Pyyntö katsotaan hyväksytyksi Muutoin asiasta äänestetään. Tämä pyyntö on julkaistu parlamentin nettisivuilla. Sitten siirrymme komission julkilausumaan verotietojen julkilausumaan.